Ja, liebe... Parhaat kollegat ja yksi naispuolinen kollega, toivotan teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi. Mukavaa, että olette täsmällisesti saapuneet paikalle ja minun mielestäni ne, jotka ovat täsmällisesti saapuneet paikalle, eh, eivät jää odottelemaan niitä, jotka eivät ole saapuneet paikalle. No niin, ensimmäinen esityslistan kohta on tekijänoikeuksien suojelu sisämarkkinoilla – immateriaalioikeuksien valvonnan tehostaminen sisämarkkinoilla. Ja valmistelijamme on Paul Rybich. Hän voi käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Hän voi esitellä meille tämän asian. Ja näin Paul saa puheenvuoron. Ole hyvä. Recht herzlichen Dank, äh, Vorsitzender Roy. Kiitoksia puheenjohtaja Roil, hyvät naiset ja herrat. Immateriaalioikeudet ovat monille hiukan vaikeasti ymmärrettävä ala. Mutta samanaikaisesti teolliset ja tekijänoikeudet ovat äärimmäisen tärkeä arvo, eh, ihan niin kuin eh, fyysiset eh, oikeudet, myös nämä immateriaalioikeudet ovat äärimmäisen tärkeitä ylipäätään markkinoidenkin toimimiselle. Ja immateriaalioikeuksien suojeleminen on kehittynyt erittäin hyvin ihan kaikkialla maailmassa, jopa sellaisissa maissa, Ähm, jotka aiemmin olivat kommunismin äh, piirissä, eikä immateriaalioikeuksia ikään kunnioitettu, tunnustetaan nykyään se, miten tärkeitä omat ähm, ideat, oma luovuus ovat ja miksi omia innovaatioita tulee todella suojella, jotta näin äh, myös talouselämä saa uutta puhtia. Euroopan unionissa tilanne on aika hankala siinä mielessä, että meillä on 27 jäsenvaltiota, jotka luovat yhdessä yhteisen, mutta ei niinkään yhtenäisen rajattoman talousalueen poliittiset ja maantieteelliset rajathan Euroopassa pyritään poistamaan ja sisämarkkinoiden konsepti on luonnollisesti äärimmäisen tärkeä juuri myös äh, immateriaalioikeuksien alalla, esimerkiksi lisenssejä ajatellen näin äh, lisenssien kautta voidaan äh, immateriaalioikeuksia käyttää laajemmin. Ja erityisesti mitä tulee eri tuotemerkkeihin, on tärkeää tietää niin, että kaikilla on yhteiset säännöt siitä, eh, minkä sääntöjen pohjalta lisenssejä myönnetään ja miten koko järjestelmä toimii niin Euroopassa kuin kaikkialla maailmassakin. Ja siksi Euroopan tulee immateriaalioikeuksien alalla ja erityisesti ää, eh, ää, eh, näiden suojelemiseksi tiukentaa sääntöjään. Kyse ole pelkästään siitä, että maailmanlaajuiset konsernit suojelevat miljardi investointejaan laittomilta kopioilta. Toki tästäkin on kyse. Kyse on suurista rahoista, mutta kyse on myös pienistä yrityksistä, ihan yksittäisistä keksijöistä ja yhden miehen yrityksistä, joilla heilläkin on tärkeät yhtä, yhtä lailla tärkeää suojella heidän immateriaalioikeuksiaan, heidän henkistä omaisuuttaan. Siksi kohdassa yksi totean, että meidän tulisi edistää EUn laajuisten immateriaalioikeuksia koskevien lisenssien saatavuutta ja tulisi olla mahdollista suojella oikeuksiaan kaikkialla sisämarkkinoilla ja samoin äh, yksi yhteinen lisenssi sisämarkkinoille tulisi saada aikaan. Tämä on tärkeää myös ajatellen näitä kielikysymyksiä. Pitäisi ehkä pohtia, äh, olisiko meillä vaikka tällaiset kielialueet lisensseille, esimerkiksi lisenssi ranskankieliselle alueelle, Espanja, Saksa, äh, niin että rajat ylittäen valittaisiin kielimalli ja tämän pohjalta sitten saataisiin lisenssit. Mm, näitä kieliähän puhutaan muuallakin kuin Euroopassa kaikkialla maailmassa ja voitaisiin ehkä pohtia, voitaisiinko ihan maailmanlaajuisesti myöntää lisenssit yhteisen kielijärjestelmän pohjalta. Erityisesti Euroopassa tämä helpottaisi tilannetta huomattavasti, kun kieliä on niin kovin monia ja näin äh, tilanne olisi huomattavasti yksinkertaisempi. Sitten äh, kohta kolme liittyy yhteen toimivuuteen ja teknologiseen neutraaliuteen. Immateriaalioikeuksien pohjalta tai niiden piirin kuuluvan sisällön levittämisen käytettävästä teknologiasta tai formaatista riippumatta äh, tulisi voida – suojella näitä oikeuksia. Ja todella siis tekninen neutraalius olisi äärimmäisen tärkeää. Tämä on erityisen tärkeää juuri tietoteknologian alalla. Ja meidän tulisi katsoa, että nämäkin kysymykset pidetään tapetilla. Ja juuri PK-yritysten osalta, ja tämä on kohta neljä, olisi hyvä, jos meillä olisi yksi asiointipiste ja EUn laajuiset lisenssit, koska näin voitaisiin hoitaa tilanne kaikissa 27 jäsenvaltiossa kerralla. Ja näin voitaisiin huolehtia oikeuksien toteutumisesta kaikkialla Euroopan unionissa. Ja voitaisiin ponnistella sen puolesta, että myös Euroopan unionin ulkopuolella immateriaalioikeuksien suojelu toteutuisi. Sitten kohta viisi. Pitäisi ehkä harkita seuraamuksia, jos tekijänoikeuksia rikotaan. Tästähän voi aiheutua ähm, paitsi vahinkoa myös menetyksiä näiden oikeuksien haltioille. Ja tulevaisuudessa olisi mielestäni hyvin järkevää huolehtia myös tästä. Ja sitten kohta kuusi. Meidän tulisi käyttää kilpailu- ja kauppalainsäädäntöön perustuvia seuraamuksia samoin. Silloin kun öö, esimerkiksi kun esimerkiksi komissiolla on toimeenpanovalta, heillä voi olla mahdollisuus aika voimakkaisiinkin seuraamuksiin. Ja katson, että meidän tulisi ehkä olla tiukempia erityisesti, mitä tulee tuotemerkkeihin ja tuoteväärennyksiin yhdessä tulliviranomaisten kanssa. Meidän täytyy voida toimia hyvin nopeasti ja tehokkaasti. No, ajatellaan komissiota ja TSK olisi tärkeää myös aina jatkuvasti ottaa huomioon PK yrityksille aiheutumat seuraukset. Nämä vahinko, vahingonkorvaussummat voivat olla hyvin suuria ja tämä on erittäin tehokas ja konkreettinen apu juuri suurille, mutta pienille yrityksille tämä on aika ongelmallista, koska myös summat ovat pienempiä ja näin ollen meidän tulisi katsoa, niin kuin Small Business Actissakin todetaan, juuri immateriaalioikeuksien toteutuminen PK-yritysten toiminnassa. Ja viimeinen kohta on sitten eurooppalainen seurantakeskus, jonka kautta voidaan tarkastella väärentämiseen ja piraatismin menettelyitä, yhteisiä standardeja ja kriteereitä niin, että meillä olisi myös vertailukelpoiset tiedot väärentämisen ja piratismin ilmenemisestä ja myös arvosta eri aloilla. Ja näin Tarvitaan avoimuutta ja läpinäkymyyttä, sillähän voi myös olla tällainen pelotevaikutus ja näin äh, tätä kautta myönteinen vaikutus Euroopan sisämarkkinoiden talouskehitykselle. Kiitoksia. No kiitos. Ja nyt kysyisin, onko varjoesittelijöillä puheenvuoropyyntöjä? Dann hat Herr Rivasi als äh, Rivasi ensin, olkaa hyvä. Oder Frau, Frau oder Herr, Frau Rivasi. Rouva Rivasi, olkaa hyvä. Not correct? Fila? Yeah, it's your turn. Yeah. Kyllä, nyt on teidän vuoronne. Teillä taitaa olla edessänne nyt väärä nimilappu. Minä olen todella pahoillani, että tässä nyt tuli sekannus nimen suhteen. Tai siis minulle oli annettu väärä nimi, olkaa hyvä. Kiitoksen. Luulin ymmärtäneeni, että pyysitte varjoesittelijöiden puheenvuoroja ja minä en ole varjoesittelijä. Haluaisin kiittää Rybihiä tästä lausunnosta. Minusta se on erittäin kiinnostava. Siinä käsitellään kaikkia niitä kohtia, joita tämä teollisuusvaliokunnan pitäisikin käsitellä ja ottaa huomioon. Kohdassa kuusi sanotaan, että hyödyntää täysimääräisesti käytettävissään olevia seuraamuksia kilpailuja, kauppalainsäädäntöön säädännön alalla. Tähän pitäisi ehkä lisätä myös perusoikeudet, oikeus informaatioon, koska kuten tiedätte, tämä on erittäin arkaluontoinen asia. On hyvin vaikea löytää ratkaisua. Ratkaisua ei ole vielä löytänyt yhdenkään maan yksikään hallitus, emmekä mekään ole vielä löytäneet tasapainoa tekijän oikeuksien ja perusoikeuksien käyttäjien ja informaatio-oikeuden välisen tasapainon saavuttamiseksi. Mutta tämä oli vain ainoa lisäys, muuten minun mielestäni tämä on erittäin tasapainon esitys. Dank. Sydämelliset kiitokset. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Rouva Silvana Kohmerin. Herzlichen Dank. Niin, sydämelliset kiitokset. Voin puhua ihan lyhyesti, koska olen sitä mieltä, että Tämä herra Rybikin lausunto on erinomainen ja ne kysymykset, jotka meitä tulevat seuraavina vuosina useasti pohdituttamaan ja josta meidän on tehtävä ehdotuksia, minkälaista oikeutta on käytettävä sanktioiden suhteen. Tästä on keskusteltava, mutta nyt meillä on ehdotus pöydällä ja tästä, nyt voimme sitten eri valiokunnissa tällä kaudella useasti tätä vielä käsitellä. Siksi sydämelliset kiitokset tästä lausunnosta ja voimme yhtyä siihen täysin. Kiitoksia. Wenn das Parlament nicht... Sydämelliset kiitokset. Jaha, kollega vielä siellä, olkaa hyvä. Uh, buongiorno, uh, dal gruppo di... Hyvää päivää. Vihreän ryhmän eh, puolesta kaksi kysymystä, jotka minun mielestäni ovat tärkeitä. Ensinnäkin ei ole mahdollista samassa yhteydessä käsitellä patentin, patenttirikkomusta, erityisesti kun on kyse terveydenhuollon alan patentista ja siitä, että imuroidaan netistä video tai jotain musiikkia. Ja patenttien yhteydessä on huomioitava myös kustannukset, mitä näiden patenttien ylläpitäminen maksaa, koska joissakin tapauksissa eh, näitä patentteja käytetään väärin. Tällä tavoin eh, yritän ylläpitää patenttia oikeuden kautta. Eh, tämä aiheuttaa sen, että yksittäiset henkilöt pääsevät hyvin huonosti patenttimarkkinoille ja mm, patentteja voidaan väärinkäyttää. Dann darf ich der Kommission Herrn St- Kiitoksia. Ja sitten puheenvuoron saa komissio herra Stankiikkas. Olkaapa hyvä. Yes. Thank you very much for, for your opinion, for your inter- niin, kiitoksia oikein paljon tästä eh, kiinnostuksestanne immateriaalioikeuksiin, eh, niiden rikkomuksiin ja tuemme tietenkin teidän aloitteitanne. Komissio hyväksyi viime vuonna tiedonannon immateriaalioikeuksista, tekijänoikeuksista ja otimme käyttöön erilaisia toimenpiteitä, jotka täydentävät lainsäädäntötoimenpiteitä. Meillä on täytäntöönpano direktiivi ja myöskin tullilainsäädäntö ja tämä nyt täydentää kaikkia näitä lainsäädäntötoimenpiteitä. Tärkeintä on tämä Äh, piratismin seurantakeskuksen perustaminen ja mainitsitte tietenkin myös PK-yritysten merkitysten ja äh, pienten järjestöjenkin merkityksen tässä seurantakeskuksessa. Me olemme osa tätä seurantakeskusta. Seurantakeskus on ryhtynyt tutkimaan olemassa olevaa tietoa ja tulee keräämään uutta tietoa äh, väärentämisestä ja piratismista sisämarkkinoilla. Ja sen jälkeen annamme teille vuosikertomuksen ja te voitte tehdä poliittisia päätöksiä tällä saralla. Tällä tavoin edistetään yhteistyötä eri jäsenvaltioiden välillä ja myöskin eri teollisuuden haarojen välillä, joten kiitoksia tästä lausunnosta. Äh, kiitoksia. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty. Muistutan vielä, että 25. helmikuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle ja 17. maaliskuuta hyvässä järjestyksessä äänestämme. Sitten esityslistan kohta kuusi. Kertomus kaupungeissa, alueilla, jäsenvaltioissa ja unionissa käytetyistä varoista, jotka kohdistettiin tutkimuksen ja innovaatioiden synergiaan Euroopan aluekehitysrahastoa ja seitsemättä tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmaa koskevassa asetuksessa ja niin edelleen. Onpas tässä pitkä otsikko. Luin sen, koska kollegamme esittelijä ei vielä ole paikalla, ajattelin, että hän ehkä minun tätä lukiessani saapuu paikalle, mutta tiedän, että kollega Hatsimarkaakis on tässä tulossa. Kuka muu ei voi puhua häntä ennen, siinä nyt ei ole järkeä. Pidetäänkö puolentoista minuutin tauko, mutta älkää, älkää häipykö mihinkään. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, es geht weiter. Parhaat kollegat, nyt jatkamme ja toivotamme lämpimästi tervetulleeksi kollega Hatsimar Kaakiksen esityslistan kohta kuusi. Minähän luin tämän otsikon jo hyvin huolellisesti, joten minun ei tarvitse sitä tässä toistaa. Ei tarpeen. Kyse on siis synergiasta. Ja Atsimar Kakkis on valmistelijamme ja kunhan hän saa vähän otettua tuossa henkeä, niin hän voi hiljalleen aloittaa. Ja hänen jälkeensä puheenvuoron saavat sitten muut kollegat, joilla on jotain sanottavaa. No niin, kollega Hatsimar Kakkis, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, olen kauhean pahoillani. Tehän vastustatte kuitenkin itsekin kloonausta, siksi en voinut kaksoisolentoani lähettää paikalle. Olin pakko olla vähän katoisalla. Niin, halusin puhua täällä nyt itse asiassa todellisesta merkittävästä ajattelutavan muutoksesta liittyen alueen ja kohesiopolitiikkaan yhtäältä. No sehän ei ole oikeastaan meidän asiamme, mutta tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa tämä liittyy myös, ja sehän on kyllä meidän ää, valiokuntamme asia. Ja tässä on tapahtumassa suuri muutos, joka on tosiaan osittain jo tapahtunutkin. Aiemmin, aiempien tuki kausien aikana 25 prosenttia kohesio- ja aluekehitysrahaston rahoista on pantu innovaatioihin ja aina kun näin tehtiin, se kantoi todella hedelmää ja mm, valtavia, valtavaa menestystä. Ja kollega Van Nistelrooy ja minä itse näin halusimmekin ehdottaa, että mentäisiin vieläkin äh, voimakkaammin tähän suuntaan. Me olemme jo kaikki kuulleet, että Euroopan parlamentti äh, äh, on todella pyrkinyt toimimaan ilmastonmuutosta torjuen muun muassa, mutta jos halutaan ilmastopolitiikkaa todellista ilmastopolitiikkaa, niin tulee käyttää kaikkia Euroopan unionin käytettävissä olevia välineitä. Ja väline, välineet, jotka ovat äh, ehkä kaikkein tehokkaimpia, ovat juuri rahoitusvälineitä, kohesiorahasto, aluekehitysrahasto, niissä on hyvin paljon rahaa. Ja toteaisin jopa, että äh, maaseudun kehittämiseen tarkoitetut varat, äh, nämä varat, jotka ovat itse asiassa maatalousbudjettia, mutta joiden osuus nyt tulee kasvamaan, koska ollaan siirtymässä suorista tuista yhä voimakkaammin maaseudun kehittämiseen, niin mielestäni myös nämä varat tulisi ottaa huomioon. Mistä on kyse? No kyse on siis siitä, että meillä on erilaisia tukivälineitä, esimerkiksi kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelma, tai FP7, maailman suurin tutkimusohjelma, jonka budjetti on yli 50 miljardia euroa. Ja todella siis meillä on kuitenkin erilaiset tutkimussuuntaviivat ja tämä johtaa siihen, että että hakijoiden on esitettävä erilaisia hakemuksia eri rahastojen kautta tuleville rahoille ja niin edelleen. Ja ne jäsenvaltiot tai alueet, jotka ovat kekseliäitä, voivat luoda todellista synergiaa. Ja ne, jotka eivät ole yhtä kokeneita tai yhtä kekseliäitä, jäävät ulkopuolelle. Ja meidän ajatuksemme tässä nyt on se, että Euroopan unioni loisi yhdenmukaisemmat tukikriteerit kohesiopolitiikalle ja aluepolitiikalle, että olisi helpompaa luoda synergiaa, saada aikaan todellista synergiaa. Mutta samalla kun muotoillaan politiikan tavoitteita, keskityttäisiin ja panostettaisiin voimakkaammin innovaatioihin. Me tiedämme, kaikki tiedämme, että Euroopan unioni on maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen vain kulkiessaan juuri tätä kuvailemaani tietä, ja siksi meidän tulisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti kaikki ne välineet, joita käytettävissämme on. Ja vain näin voidaan selittää se, että jotkut jäsenvaltiot ovat tutkimuksen ja innovaation klustereita kehittäneet nanoteknologian alalla esimerkiksi Saarimaalla omalla alueellani. Niin Saari on Saksassa nanoteknologian johtava alue, samoin bioteknologian alalla näin on tehty monessakin jäsenvaltiossa Euroopassa ja samoin tietoteknologian alalla. Ja aiemmin heikommat alueet ovat voimistuneet huomattavasti näitä eri välineitä yhdistelemällä. Joten meidän tulisi ö, valtavirtaistaa tätä Eh, toimintaamme ja myös eh, pyrkiä saman tätä byrokratiaa hiukan eh, aisoihin. No niin, Euroopan parlamentti on jo puhunut kahdeksannesta tutkimuksen puiteohjelmasta, mutta nyt tarvitaan jopa enemmän ihmisiä, jotka voivat hallinnoida tutkimuksia ja innovaatioita. Tätä meillä ei vielä ole. Puhumme aina siitä, että haluamme purkaa byrokratiaa, mutta byrokratian, purka, byrokratian purkaminen on vain mahdollista, jos meillä on äh, ihmisiä, jotka tätä pystyvät ja osaavat hallinnoimaan. En minä tässä nyt mitään uusia ähm, oppisuuntia ole perustamassa, mutta mielestäni Euroopan unionin tulisi olla aktiivinen, kun alueilla näitä ihmisiä – on ja sitten he tekevät hakemuksia tukien saamiseksi, niin ehkä voisi olla hyvä, että näillä ihmisillä on hiukan koulutusta, jotta kaikki varat saataisiin tehokkaammin käyttöön. Vain näin pääsemme näiden klusterien lisäksi saamaan yhtenäisen tukialueen koko Euroopalle. Ja vain näin saamme nämä suuret aihealueet, esimerkiksi liikenteen tehokkaammin tehokkuuden parantaminen. Tämähän, tähänhän liittyvät paitsi infrastruktuuriponnistelut, myös innovaatiot ja teknologia. Ja no ajatellaan vaikkapa laajakaistoja, infrastruktuureja. Olemme käyneet keskustelua ja tulemme jatkamaan keskustelua liikenteestä. Ja toteamme, että emme pääse puusta pitkään esimerkiksi äm, sähköisen liikkuvuuden suhteen, ellei meillä ole infrastruktuuria – ja infrastruktuurit saamme aikaan vain, kun meillä on rahaa ja uusia ideoita. Kollega Van Nistelrooy on esittelijä aluekehitysvaliokunnassa ja myös meidän valiokuntamme varajäsen ja haluan kiittää, kiittää Van Nistelrooyta siitä, että hän on tätä asiaa näin ponnekkaasti ajanut ja tehnyt tämän aloitteen. Kiitos. Gibt. Kiitos. Onko puheenvuoropyyntöjä? Kollega Winkler. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen laajalti samaa mieltä Eero Kakiksen kanssa ja haluan kiittää häntä hänen esityksestään. Haluaisin vain korostaa sitä, että se, mikä hän sanoi, on alueille ja meille erittäin tärkeää, nimittäin se, että kohesio ja alue tuen osuus, joka käytetään innovaatioon, sitä lisätään. Mehän näemme, että määrärahoja annetaan takaisin, että niiden käyttöasto ei ole hyvä ja tätä voitaisiin parantaa. On paljon toimijoita, jotka eri tukiohjelmissa toimivat eri tukidirektiivien mukaisesti, mutta tekevät rinnakkaista työtä, eivätkä eivätkä keskustele keskenään, ja siksi me tarvitsemme näitä asiantuntijoita. Mutta on myös tärkeää, että meillä on yhteiset kriteerit innovaation ja tutkimuksen hallinnointiin tukiohjelmissa, ja meidän tulisi varmistaa, että saadaan aikaan yhdenmukaistamista ja määrärahat tulevat paremmin käyttöön innovaation ja tutkimuksen saralla. Olen myös iloinen siitä, että rakennerahastojen määrärahoja lisätään innovaatiota varten. Se on myönteistä ja siksipä voimme tukea tätä luonnosta. Pytikofer. Kiitoksia ja sitten kollega Pytikofer. Kiitoksia puheenjohtaja. voin olla samaa mieltä tämän lausunnon peruslinjauksen kanssa. Minun on se vain kolme huomautusta, jotka voitaisiin ehkä ottaa huomioon. Ensinnäkin kohta yksi. En ole aivan varma, vaikka kuinka pidänkin alueista, eh, koti alueestani niin, ja paikallistaloudesta, niin en tiedä, onko innovaatio aina tehokkainta paikallista tasolla, paikallisella tasolla. Joskus innovointi tarvitsee myös laajemmat puitteet kuin alueen. Meidän pitäisi ehkä olla vähän joustavampia tässä muotoilussa. Toiseksi mielestäni olisi hyvä, jos ja kollega Shotti Markakisen tästä puhuikin. Jos kun otamme huomioon tämän innovoinnin, että mainitsemme myöskin innovoinnin esikuvan, eli kestävän talouden, ja olisi hyödyllistä – mainita sellaiset innovaatiot, jotka ovat tärkeitä tulevalle teolliselle vallankumoukselle. Joten ehkä tätä voitaisiin hiukan täydentää, mutta perussuunta on mielestäni oikein hyvä. Kiitoksia. Sitten Leena Ek. Uh, first let me say that I've... Kiitoksia. Ensinnäkin halusin sanoa, että täysin tuen kollega Sotsima Kakiksen erinomaista mietintöä. Meillä on ongelmia tässä. Me tarvitsemme hyvän lausunnon, me tarvitsemme hyvän tekstin myöskin aluekehitysvaliokunnalta, koska jos katsomme todellista tilannetta, meillä on ongelmia tieto siitä, mistä saadaan lisää määrärahoja mm, tutkimukselle ja innovoinnille, sitä ei ole alueilla. Ja kyky toimia on hyvin alhainen paikallistasolla. Ja tämä on myöskin ongelma eri rahastoille – rahoituksen likviditeetti on suuri ongelma PK-yrityksille ja pienemmille yrityksille tai instituutioille tai yliopistoille on vaikea osallistua, koska yhteisrahoitus on kyllä erittäin hyvä ajatus, mutta tämä johtuu määrärahojen virroista. Euroopan unioni on viimeinen, joka maksaa ja se vaatii aina, että pienemmät osapuolet maksavat ensin itse. Ja sitten on myöskin täyttä yhteisrahoitusta, jos laittaa itse euron likoon ja saa kaksi takaisin, niin se on mielestäni hyvä järjestelmä, mutta tästä meillä on ollut keskustelua jäsenvaltioiden kanssa. Byrokratia on valtaisa ongelma ja ajatus siitä, että meillä on asiantuntijoita eri alueilla, jotka voivat toimia tässä mukana, on erittäin hyvä, koska ei ole hyvää ajan ja rahan käyttöä, että jokainen eh, tietää kaikki yksityiskohdat. Joten tämäkin on mielestäni erittäin tärkeä asia, johon pitäisi keskittyä. Ja se, että pyydetään, että alueilla on oma strategiansa, on hyvä asia. Joten siltä pohjalta, mitä minä olen nähnyt, ja minä toimin koordinaattorina muutama vuosi sitten alueilla varten, eh, selvitin niiden strategioita, tein hankehakemuksia ja on paljon potentiaalia siinä, että vähennetään byrokratiaa ja tehdään parempia säädöksiä. Meidän on tehtävä se nyt, koska meillä on rahoituskriisi ja talouskriisi ja ilmastokriisi ja tarvitsemme toimia ja sitä varten tarvitsemme yhteistyötä ja strategioita, joten nämä mietinnöt ovat erittäin tärkeitä. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Sydämestä kiitoksia sitten kollega Matsaras. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni Haci Markakis úrnak ezt a jelentését, és szeretném elmondani, hogy ez a jelentés éppen... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin ehkä muistuttaa vielä hyvin tärkeästä aiheesta. Mielestäni tämä mietintö tulee todella oikealla hetkellä, koska kyse on näiden jo odottamiemme ohjelmien valmistelusta. Tähän astihan emme ole onnistuneet saamaan synergiaa aikaan toivomallamme tavalla, ja siksi mielestäni meidän tulisi erityisesti tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman puitteissa toimia. Mehän olemme jo ö, valmistelemassa kahdeksatta puiteohjelmaa ja siksi meidän täytyy nyt ottaa oppia seitsemännestä. No, byrokratian purkaminen jo tässä todettiin ja innovaatioiden tukeminen ja erityisesti keskittyminen pk-yrityksiin. Minä todella uskon, että me voimme antaa merkittävän panoksen ja myös äh, impulssin äh, ja ajattelemisen aihetta tulevaisuuden toimille. Mehän olemme toistuvasti puhuneet siitä, että tulokset ovat tärkeitä, meidän täytyy keskittyä tuloksiin. Ja kyllä tämä varmasti on aivan totta ja oikein, mutta äh, emme saa myöskään unohtaa ihan perustutkimusta. Se on tärkeää tulevaisuudelle alueille ja myös ihan pieniä aluetason yhteistyöverkkoja tulee tukea. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa komissio. En tiedä, kuka komission edustajista nyt haluaa käyttää puheenvuoron. Teitähän on täällä ö, useampia paikalla. Olkaa hyvä, puheenvuoro on teidän. Uh, hello, sorry. Uh, yes, I'm Valeria Shinaki from the European Commission. Niin, äh, olen Euroopan komissiosta ja olemme erittäin iloisia tästä lausunnosta, samoin mietintöluonnoksesta, koska me olemme sitä mieltä, että äh, se on täysin samanlainen tai olemme samaa mieltä tästä yleisestä lähestymistavasta, joka vaatii yhteistyötä. Eh, haluaisin kiinnittää huomionne kolmeen asiaan, jota työstämme, jotka liittyvät synergiaan, mutta muitakin on ja olemme valmiita menemään pidemmälle. Tällä hetkellä on yhteisiä välineitä, joita käytämme komissiossa – eurooppalainen klusteri, toimintaryhmä, alueellisia toimintaryhmiä. Tarkoituksena on luoda seurantakeskus innovaatiopolitiikan mittausvälineille aluetasolla. Sitten on yhteistyötä alueiden välillä, joita tuetaan eri komission palveluyksiköistä. Meillä on tällaisia nopeita verkostoja, jotka todellakin edistävät innovointipolitiikkaa aluetasolla. Eh, tässä näitä on useita näitä välineitä, mutta en nyt käsittele niitä kaikkia. Meillä on tulossa eh, yhteinen tiedonanto alue- ja yrityspääosastolta eh, vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla. Tämän tiedonannon tarkoituksena on kaksi tavoitetta. Rakennerahastojen strategiset suuntaviivat vuoden 2020 strategian mukaisesti, EUn innovointiohjelman mukaisesti, ja tarkoituksena on luoda uutta synergiaa ja yhteistyötä ja edistää alueellista synergiaa innovoinnin saralla. Me olemme siis menossa aivan samaan suuntaan kuin mietintö ja lausunto vaativat. Ja maaliskuun lopussa on tulossa strateginen strategiaraportti rakennerahastojen täytäntöönpanosta suhteessa uusiin suuntaviivoihin 2007-2013. Tämä on ensimmäinen kerta, että käydään keskustelua ja saadaan kertomus jokaiselta jäsenvaltiolta näistä strategisista suuntaviivoista – jotka otettiin käyttöön rakennerahastojen ohjelmointikaudelle. Ja tämä kertomus tulee hyvin pian, joten se on myös mahdollisuus ymmärtää ja nähdä vaikutus, miten vaikutukset ovat lähteneet käyntiin. Ehkä on liian aikaista puhua vielä vaikutuksista, mutta että olemmeko menossa oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Onko valmistelijalla vielä sanottavaa? No aivan varmasti. Haluaisin ensin kiittää komissiota eh, tästä asioiden päivittämisestä, mutta kollega Mesarus tämän asui, osui kyllä naulan kantaa. Kyse on synergiasta. Ja juuri nyt tässä ja nyt, kun uutta tutkimuksen puiteohjelmaa valmistellaan, ja kun uusi komission jäsen äh, valmistelee tulevaa aluepolitiikkaa ja äh, jonka suhteen myös äh, talousarvion valvontavaliokunta katsoo parantamisen varaa olevan huomattavasti jäsenvaltiossa, niin nyt meidän täytyy toimia. Ja kiitän kollega Winkleriä, joka puhui juuri strategiasuunnittelusta. Meidän täytyy nyt keskittyä. Tiedän, miltä alueelta te tulette ja tiedän, että meidän on tehtävä strateginen valinta haluammeko nyt todella voittaa. On valtavia voimia, siis innovaatio tarvitsee valtavasti voimia ja rahaa. Teidän alueenne Saksi on todella esimerkillinen ja meidän tulisi kaikkien päästä samaan kuin mihin Saksissa on päästy juuri näiden klusterien aikaansaamisen suhteen. Tiedän, että Saksi on todella käyttänyt näitä aluekehitysrahoja saadakseen innovaatioista todellista strategista hyötyä. Kiitän Pytikoferia myös. Kyllä, kyse on kestävämmästä taloudesta. Itsekin kannatan, että tämä todella mainitaan. Nämä lausunnot, joita me täällä valmistelemme, niihin ei kaikkea saa mahtumaan, mutta luonnollisesti niitä voi täydentää myös tarkistuksilla. Voin tehdä sen itse tai Koffer. Ja nyt meidän täytyy todella puhua asioista niiden omilla nimillä. Ja kyllä minä voisin hyväksyä myös greening industry käsitteen. Varmaan Bytikofer tätä tulee ehdottamaan. Ja Lena Ek on myös aivan oikeassa, kun hän puhuu siitä, miten raha käytetään. Komissiohan ö, ylisti tätä tekstiä, mutta komission on muistettava, että kyllä menneisyydessä on myös tehty monia virheitä. Ja tämä nähdään nyt esimerkiksi Kreikan ajankohtaisen esimerkin pohjalta maa, joka on saanut todella valtavia summia alue rahaa ja vain pieni osa tästä on käytetty innovaatioihin ja tutkimukseen. Ja tämä osa on kuitenkin saanut aika suurta menestystä. Kreikan koko tuottavuus on, on hävinnyt Euroopan unionin jäsenyyden aikana siis maa elää nyt oikeastaan vain tuen varassa. Ja kun ajatellaan äh, tutkimuksen äh, puiteohjelmaa, niin tällä hetkellä esimerkiksi, äh, esimerkiksi palvelu- ja matkailusektorialat ovat, niiden tuottavuus on romahtanut, mutta tietotekniikan alalla ollaan kuitenkin, se on ainut ala, joka tällä hetkellä on menestyksekäs. Ja kun ajatellaan uusia jäsenvaltioita, jos ne nyt ymmärtävät sen potentiaalin, jota tämä synergia voi tuoda muassaan, ja jos ne sitten vielä tulevat euroalueeseen, niin niiden täytyy ymmärtää, että tuotanto prosessit muuttuvat. Kreikan esimerkki on osoittanut, että meidän on todella kuljettava tätä kuvailemaani tietä ja jäsenvaltioiden tulisi, tulisi saada todella oppia siitä, miten näitä rahoja voidaan käyttää tehokkaasti. Tämä voidaan nähdä vaikkapa Kreikassa ja talousarvion valvontavaliokunnan jäsenenä olemme voineet nähdä, kuinka näitä rahoja on hallinnoitu huonosti ja väärin ja äh, aikamoista kiittämättömyyttä muuten myös, kun kuunnellaan Kreik- Kreikassa käytävää keskustelua tällä hetkellä. Tämä on aika räjähdysaltis tilanne tällä hetkellä, kun äh, kuuntelee, mitä siellä puhutaan. Kyllä tässä nyt suunnanmuutosta tarvitaan. Kollega Van Nistelrooy on todella nyt siis mm, tehnyt merkittävän aloitteen äh, ja pyytäisin, että kollegat tarkistuksissaan kulkisivat tätä kuvailemaamme E, tietää ja toivoisin, että he myös antaisivat sitten lopulta tukensa tälle tekstille. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Muistuttaisin vielä, että 24. helmikuuta kello 12 on määräaika tarkistusta jättämiselle, siis eilen. Ei vaan aika pian niin, Winkler on muuten pyytänyt, että annettaisiin, äh, lisä, annettaisiin yksi lisäpäivä, eli että määräaikatarkistusten jättämiselle olisi 25. päivä kello 12. Jos mahdollista, niin toivoisin, että tehtäisiin näin hyvää. Sihteeristö nyökkäilee. Kyllä, oikein hyvä ehdotus. Välillä olemme kovastikin kiireellisiä. Jos kukaan ei vastusta, niin tosiaan 25. päivä kello 12 on sitten määräaikatarkistusten jättämiselle näin päätetty. Kiitoksia. Ja nyt tämä esityslistan kohta on käsitelty, mutta tällä hetkellä emme voi jatkaa. Meillä on pieni aikatauluongelma, nimittäin nämä äänestykset on merkitty alkavaksi kello 10. Pidetään pieni tauko, koska ei tässä välissä nyt ehditä mitään muuta kohtaa käsitellä. Joten tasan kello 10 alkavat äänestykset. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen zur Abstimmung. No niin, hyvät naiset ja herrat, ja nyt äänestämme. Ensimmäisenä esityslistan kohta seitsemän, ja jos teille sopii yksi huomio näin ennalta. Pidän tätä henkilökohtaisesti tärkeänä, mutta nyt myös muutamat kollegat ovat tämän tuoneet esiin. Mitä työhömme tulee, niin ja näitä äänestyksiä nyt vielä ole ehkä kovin paljon, mutta tulevaisuudessa niitä tulee olemaan vieläkin enemmän. Ja erityisesti asiakirjojen suhteen meidän tulisi valmistautua tavalla, joka mahdollistaa, että kaikilla on paperit ja tekstit käytettävissään ajoissa. Ja nyt on käynyt jo usean kertaan niin, että kompromissitarkistukset ovat käytettävissä vasta edellisenä iltana tai samana aamuna jopa. No nyt Meillä on kompromissitarkistukset vain ranskan kielellä. Ja toivoisin nyt, että voisimme niidenkin pohjalta äänestää, mutta kollegat ovat minulle todenneet, että, ja itsekin katson, että tämä olisi tärkeää, että kompromissitarkistukset tulisi saada sen verran ajoissa vähintäänkin vuorokautta etukäteen niin, että kaikki ehtivät niihin tutustua ja englannin kielellä, koska tarkkaa vähintäänkin englannin kielellä, koska muuten äänestyksessä voi käydä niin, että joku toteaa äänestykseni alettua, että en pysty lukemaan tätä tekstiä, joten en suostu tästä äänestämään. No nyt tilanne on vielä ihan, ihan, ihan hyväksyttävä ehkä, mutta jatkossa todennäköisesti ei. Joten katsotaanpa nyt varmuuden vuoksi ensin, pidetään koeäänestys. Onko teillä kortit mukananne ja kokeillaanpa nyt, toimiiko äänestys. Pitäisikö minun nyt keksiä tähän jotain? No en minä nyt keksi mitään, mistä äänestäisimme. Pitäisikö auringon paistaa? Kyllä vai ei? Eikö toimi? Herra Kerek. Przewodniczący, karta, karta prawdopodobnie e, zepsuła się, bo... Klapnik? Minulla on ongelma äänestyskorttini kanssa, koska kaikkien muiden äänestyskortti näyttää toimivan, minun äänestyskorttini ei toimi, joten täytyy varmaan hankkia uusi kortti. Kyllä minä jo kokeilin, mutta ei tämä kortti toimi. So, No, otetaan tämä ääni sitten muuten huomioon, jos kortti ei kerran toimi. Selkeä tulos. Seitsemän ketkä ne seitsemän olivat, jotka eivät osanneet päättää, että pitäisikö auringon paistaa vai ei? No niin, voidaan äänestää. Ja aivan ensiksi äänestämme Rova Krostetin valmistelemasta tekstistä mietintökomission tiedonannosta syövän torjuntaan eurooppalainen kumppanuusohjelma. Ja nyt aloitamme tarkistuksesta kolme.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 Muutama vastaan. 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14 ja 15 raukeavat. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Loppuäänestys sähköisesti. Sähköisesti äänestys on alkanut. Stimmt. Kyllä me 16 äänestimme. Haluatteko tarkistaa? Kyllä se oli aivan, aivan päivänselvä juttu, että se hylättiin, mutta tarkistetaan nyt vielä tarkistus 16. Äänestys on alkanut. Täällä on yksi EPP-äänestäjä liikaa. Kuka luopuu äänestään vapaaehtoisesti? EPP, yksi liikaa. Äänestys on päättynyt. Tulos. Aika selvä juttu. Kiitos. Ja nyt se loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Nyt täällä on kolme EPP-ääntä liikaa. Onpa hienoa, että EPP on äh, suurin äh, joukoin täällä paikalla. Onpa sympaattista, vaikka ihan näin tietenkään puheenjohtaja saisi sanoa. Täällä on edelleen kaksi liikaa. E, voisimme ehkä lainata heitä toisaalle. Vielä yksi liikaa. Äänestys on päättynyt. Tulos 46 puolesta kolme tyhjää, ei vasta ääniä. Onnittelut, rouva kollega. Ja nyt vuorossa on Riera Madurellin lausunto korkeakoulujen ja yritysten välinen vuoropuhelu. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan nyt varmuuden vuoksi tuo äskeinen vielä. Eli tarkistus kolme. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Täällä on jälleen kaksi EPP-ääntä liikaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Aivan ilmeistä. Joten nyt äänestetään tarkistuksesta kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi raukeaa. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty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 14 raukeaa. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 18, 19 raukeavat. 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 23 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan. Toinen osa tarkistetaan, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Tulos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 31 puolesta, kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty, ja toinen osa puolesta, vastaan, hyväksytty. Ja nyt ei muuta. Loppuäänestys. Öö, se koneäänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Täällä on yksi EPP-läinen liikaa. Äänestys on päättynyt. Äänet 51 ääntä 48 puolesta kolme tyhjää. Kiitoksia ja onnittelut. Näin tämäkin asia saatettiin menestyksellä päätökseen. Sitten kohta yhdeksän. Mietintökomission valkoisesta kirjasta ilmastonmuutokseen sopeutuminen kohti eurooppalaista toimintakehystä. Valmistelijamme on Rova Matias. Täällä on pari suullista tarkistusta. Ö, olkaa hyvä. Hvala. Pojasnila bi rada zelo nakrat. Niin, minä olisin halunnut hyvin lyhyesti selvitä pari pikkujuttua. Äänestyslistassa on paikka, jossa EPP on merkinnyt miinuksen. Kyseessä on sisältö. Ei, se ei tarkoita, että vastustaisimme tarkistuksen sisältöä, vaan olemme sitä mieltä, että ne eivät ole asianmukaisia, kun ajatellaan sitä toimintaa, jota, jolla pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Tämä, tämä maininta ei meistä ole sopiva. No niin, aloitetaan äänestykset. Ensimmäisenä tarkistus seitsemän kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Ja kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Tulos. Missä viipyy tulos? Se pikkumies tietokoneen sisällä joutuu vielä laskemaan. No niin, kokeillaanpa uudelleen. Tarkistus kahdeksan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. EPPllä yksi ääni liikaa. Päättynyt. Tulos. 27 puolesta, 24 vastaan, 9 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 10 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan. 12. toinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Tulos. Hylätty yhdellä äänellä. A. Gerek oli puolesta. No hylätty kuitenkin. Tasa äänin eh, hylätty kuitenkin. Eh, Turmes Ähm, ja. Meine Votingkarte, die ist auf der Anreise. Minun äänestyskorttini on tulossa, joten minä äänestän myös puolesta vastaan. Plus. Klimahagel unter. Puolesta. Aber jetzt natürlich müssen jetzt. No mitä me nyt teemme? Meitä on kolme ja minulla ei ole korttia ja kyllä meillä on täällä, täällä neljä paikkaa. Saako äänestää? Saa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 20 puolesta vastaan hyväksytty, 21 puolesta vastaan hyväksytty, joo. 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 24 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25, 27, 26 raukeavat, 28 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan Tarkistetaan. Koneäänestys nelonen. Äänestys on alkanut. Onko kaikki kunnossa? Yksi EPP-ääni liikaa. EPP. Kiitos. Vastaan. Ei kun äänestys on päättynyt puheenjohtaja korjaa. Hyväksytty ääni 30-22. Sitten tarkistus 5. Puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 5. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Hylätty. Vierekin ääni mukaan laskettuna. Sitten tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyvä, hyväksytty. Kiitoksia ja onnittelut ja niin edelleen. Sitten kohta 11. Kollega Kansian. Kollega Kanchanin mietintö Kestävä tulevaisuus liikenteelle. Ah, anteeksi. E, kohta 10. EUn maatalous ja ilmastonmuutos. Ö, tarkistus kaksi puolesta vastaan. Hitaasti uudelleen siis puolesta. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme. Neljässä osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kolmasosa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty kolmasosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi, tarkistus yksi kohta A, eh, puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 9, 8, 7 ja 5 raukeavat. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, tarkistus 1, kohta B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10, 11, 12 raukeavat, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistetaan tarkistus 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta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 Äänestys päättyy. Meillä on yksi EPP-ääni liikaa. Hyvä on. Äänestys päättyy. Tulos 45 puolesta 5 tyhjää yksi vasta ääni. Sydämelliset onnittelut ja kiitoksia. Seuraava. Kohta 11. Antonio Kanchan. Kestävä tulevaisuus liikenteelle. Äänestyslistakin teillä on. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan. Tarkistus yksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme raukeaa, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Ja sitten raukevat 7-13 tarkistukset. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 raukeaa, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17, sanoi puheenjohtaja puolesta. Ah, anteeksi, olenkin aivan sekaisin. 18 raukea 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 21, 22, 23, 24 raukeavat. 25 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan tämä toinen osa tarkistusta. 25. Äänestys alkaa. Meillä on yksi epp ääni liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty siitä huolimatta. Vaikka onkin yksi ääni liikaa, niin silti huo- hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 raukeaa. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Tarkistetaan. 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 33. 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 42 puolesta ainoastaan 42 ensimmäinen osa ensimmäinen osa raukeaa. Eh, hyvä on siis se raukeaa. Ensimmäinen osa raukeaa, sitähän minä olen oikeassa. Uudelleen. Siis 42 ensimmäinen osa raukeaa, eli sitten äänestetään lopusta, eh, joka sitä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kollega Turmes työjärjestyspuheenvuoro. 33 haben wir, denke ich, abgestimmt, obwohl... 33 äänestettiin, vaikka sen piti raueta, jos 37 hyväksytään. Voidaanko katsoa tämä vielä? 37, mitä sille tapahtui? 33 nicht abgestimmt, können Sie das mal kontrollieren. Äänestettiinkö tarkistusta 33? Was rejected, okay. Hy- hylättiin 37. Done it, okay, yeah. okay. Kyllä se on hoidettu. Hyvä. Sitten loppuäänestys. Oli vä, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi epp ääni liikaa. Aina sama juttu. Äänestys päättyy. 46 puolesta, yksi tyhjä ääne, kolmi ääntä. Sydämelliset onnittelut, kiitoksia. On hyväksytty. Siinpä olemme nopeasti käsitelleet kaikki äänestykset. Kiitän teitä sydämellisesti ja voimme mennä sitten esityslistassa eteenpäin ja voimme mennä esityslistan kohtaan 12. Ne teistä, jotka haluavat lähteä, niin lähtekööt nyt sitten nopeasti, jotta muut voivat keskustella rauhassa. Kohta 12. Yhteen Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelma. Tässä Esittelijämme on kollega Leena Eek. ja kollega Leena Eek saa myös nyt puheenvuoron, mutta ihan minuutin odotamme, koska täällä on nyt liikaa meteliä. Kaikki ne, jotka olivat täällä ainoastaan äänestyksiä varten, lähtekööt nyt oikein nopeasti salista. Pyydän, jotta voimme sitten aloittaa. Das war gekocht your record. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, naiset ja herrat, parhaat kollegat, nyt puheenvuoron saa kollega Leena Eek ja vain ja ainoastaan Leena Eek. Siis puheenvuoro on vain Leena Eekillä, joten kaikki muut nyt hiljaa suutsuppuun. Kiitos puheenjohtaja. Minä nyt tässä odotan vielä muutaman hetken, kunnes valiokunnassa on järjestys saatu aikaan. start. Aloittakaa vain. Wir würden gerne weitermachen. Haluaisimme, hyvät naiset ja herrat, nyt jatkaa kokousta ja käynnistää tämän keskustelun, joten pyytäisin äh, teitä nyt olemaan hiljaa. Kiitos. Thank you, Chair. I appreciate. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvostan tätä kovasti. Niin, kun meillä oli tämä yhteinen Baltian, äh, yhteinen Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelma äh, esityslistalla viime kerralla, todella yritin viedä eteenpäin tärkeitä argumentteja, jotka puoltavat tätä ohjelmaa. Te tiedätte kaikki, missä vaikeassa tilassa Itämeri on. Te kaikki tiedätte neuvoston tiukkojen päätösten taustat Itämeri-strategian suhteen. Haluaisin myös lisätä sen, että nämä kaksi komission jäsentä tukevat täysin ympäristö- ja tutkimuskomissaarit tukevat tätä ohjelmaa täysin. Silti minulla on vielä vähän huolenaiheita, koska meillä on komission ehdotus. Komission huolenaiheet eivät liity bonus yksi 6.9 ohjelman sisältöön tai muuhun, vaan tässä on kyse asioista, jotka eivät helpota tilannetta. Ottaen huomioon kaikkien hyvän tahdon, niin komission kertomuksessa on osia, joita oikeastaan pitäisi käsitellä kahdeksannessa puiteohjelmassa. Ja tässä ei ole niinkään keskusteltu asian vakavuudesta tai bonusohjelman äh, tarpeellisuudesta, vaan siitä voitaisiinko ottaa uusia elementtejä mukaan. Äh, tässä on kyse tämä kaksivai- kyseessä tämä kaksivaiheinen rakenne, jossa on strateginen osa ja ähm, tutkimusosa. Tämä on uusi asia. Meillä on jo 169 hankkeita käynnissä, jossa tätä ei ole, ja tämä komission ehdotus kaksivaiheista rakenteesta on uusi ehdotus, mutta se on hiukan ennenaikaista. Kuitenkin tutkimukset ja yhdeksän osallistuvaa jäsenvaltiota ovat sopineet, että ne aikovat käyttää tätä strategiaa niin kuin komissio haluaa ja mennä sitten todelliseen tutkimusvaiheeseen. On, e, jotta saadaan parhaat mahdolliset tutkijat kiinnostumaan, on tärkeää se, että e, siirtyminen ensimmäisestä vaiheesta toiseen vaiheeseen on mahdollisimman helppoa, koska jos otetaan uusia elementtejä siihen mukaan, miten tutkimushankkeita toteutetaan, on tietenkin hyvä asia, mutta sillä tavoin ei tulisi kuitenkaan estää hankkeen toteuttamista. Parlamentin, komissaarien ja neuvoston tuella uskon, että tämä onnistuu. Toinen kysymys liittyy siihen, miten rahoitus pitäisi ratkaista. Ja tässäkin otetaan käyttöön uusi asia, yhteinen budjetti. Korostin tätä viime kerralla, kun puhuimme tästä, en tiedä muistatteko, mutta tämäkin on siis uusi ehdotus. Monet tutkimusohjelmat yrittävät toimia mahdollisimman hyvin, kun on kyse eurooppalaista lisäarvosta, ja tästähän on kyse. Kahdeksannessa puiteohjelmassa muutaman vuoden kuluttua meillä on enemmän lainsäädäntöä käytössä, jotta meillä olisi tällainen äh, tosiasiallinen yhteisbudjetti, mutta tähän mennessä meillä on enemmistö jäsenvaltioista, joilla on ongelmia lainsäädännön tai jopa perustuslainsa takia. Siksi otamme käyttöön tällaisen virtuaalisen yhteisbudjetin, eli tuemme ajatusta, että että tehdään yhteistyötä rahoituksen hallinnoinnissa, mutta kun otetaan huomioon ongelmat, joita on ähm, joillain suurilla jäsenvaltioilla, kuten Saksalla, pienemmillä jäsenvaltioilla, kuten Ruotsilla, joka kuitenkin on tässä tärkeä, koska sillä on pitkä pätkä rannikkoa, niin tämä on äh, toinen ongelma mietinnössä, yritän käsitellä näitä, yritän katsoa tulevaisuuteen, yritän ottaa huomioon jäsenten kommentit viimeisestä keskustelusta ja kolmanneksi yritän ottaa huomioon mahdollisimman hyvän yhteistyön Venäjän kanssa. Me kaikki tiedämme, mikä vaikutus Venäjällä on Itämereen ja tämä on tapa tehdä yhteistyötä venäläisten tutkijoiden kanssa mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman tehokkaasti. Tässäkin on hiukan lainsäädäntöön lietävää työtä tehtävän ennen kuin heidät voimme ottaa täysin mukaan, mutta ensimmäisessä Bonus Plus-ohjelmassa, joka on jo käynnissä, niin meillä on yhteistyötä Venäjän kanssa. Se toimii hyvin kahdenväliseltä pohjalta. Bonus Plus tekee siis yhteistyötä Venäjän kanssa. Ja meillä on venäläisiä tieteilijöitä, jotka osallistuvat tähän ohjelmaan, osallistuvat seminaareihin ja yrittävät löytää mahdollisimman hyvän yhteisen perustan. Meillä on jo eräs Bonus Plus-ohjelma käynnissä, se on tehokas. Mm, sen tulokset ovat varsin lupaavat tähän mennessä. Ja meillä oli suuri huippukokous Itämeren tilasta vain muutama viikko sitten, jossa tieteilijät olivat edustettuina ja myöskin valtion päämiehet. Nämä Itämeripäivien tulokset olivat mielestäni oikein hyvät. Nyt tarvitsemme nopeaa päätöstä bonus 169. Miksi tarvitsemme nopeaa päätöstä? No koska Itämeren tila on hyvin hankala ympäristön näkökulmasta. Me todellakin tarvitsemme tutkijoita ja tieteilijöitä, jotka etenevät mahdollisimman nopeasti. Myös jos syntyy äh, aukko sen välille, mitä tehdään nyt, ja bonus 169 ohjelman välillä, joka on laajempi, äh, syvemmälle menevä, jossa e- ei sit vastata ainoastaan kysymykseen, miksi tilanne on se, mikä se on, vaan myöskin kysymykseen, miten tähän tilanteeseen on tultu ja mitkä ratkaisut voisivat olla, ei vain Itämerellä, vaan muuallakin. Joten kiitän jäsenten osallistumisesta ja odotan kovasti keskustelua. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Nyt puheenvuoron saavat varjoesittelijät. Heistä ensimmäisenä kollega Gerek, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zacznę od uwag ogólnych. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa yleisluontoisilla huomioilla. Tärkein huomio, kun ajatellaan komission asian kirjan siellä on tärkeä asia, strateginen suunnittelu, nimittäin ilman tätä vaihetta te, tullaan tekemään paljon tutkimusta ilman laadullista edistystä. Kyseessä on kuitenkin laajempi strategia, laajempi toimintaohjelma, joka ulottuu kauan, laajemmalle alueelle kuin Itämeri. Siihen, Itämeri. Siihen otetaan mukaan myös äh, las, korkeuma-alue. Luvussa seitsemän otetaan huomioon tämä uutuus, mutta nyt haluaisin pyytää komission edustajia esittelemään eh, johtopäätelmänsä ja kantansa. Haluaisin, että komissio kertoisi myös eh, tästä tutkimuskeskuksesta. Hyvät edustajat, kun lisätään uusien valtioiden potentiaalia Itämerellä, se edellyttää meidän lähestymistapaamme on pohdittava tätä lähestymistapaa. Tutkimuksen potentiaali vaihtelee suuresti jäsenvaltioiden välillä. Inhimillisten resurssien potentiaali on hyvin vahva, mutta potentiaali on vähemmän infrastruktuurien alalla. Olemme vähän yllättyneitä siitä, että tässä on vain hyvin alhainen 8, 29 prosentin raja eh, infrastruktuuriin suunnatuille varoille, erityisesti kun ajatellaan, että kentällä tehtävä tutkimus on eh, varsin laaja-alaista. On myös eh, oikeudellisia ongelmia ja jo olemassa olevia ohjelmia, joiden takia on pidettävä varaa, että ei vahingoiteta näitä menossa olevia ohjelmia. On myös lyhennettävä toiminta aika Tätä vaihetta on hyödynnettävä paremmin kuin mitä ehdotetaan. Olisi laadittava prioriteetit Itämerelle ja sitten näiden investointiprioriteettien pohjalta meidän pitäisi valmistella riittävä tutkimus investoinnit, jotta voitaisiin perustaa tarpeellisia tutkimusatelioita ja laboratorioita kentälle. Tutkimusateljeista puhuttaessa tarkoitan uusia jäsenvaltioita, jotka liittyvät EU-hun 2004 jälkeen ja joilla on paljon kokemusta, hyvää henkilökuntaa, mutta niiden tutkimusateljeensa ovat vielä puutteellisia. Hassi. Kiitoksia ja sitten Rova Hassi. Hyvät kollegat, kiitoksia paljon raportöörille oikein hyvästä työstä. Tuen hänen lähestymistapaansa, muun muassa sitä, että Venäjä on saatava tavalla tai toisella tähän työhön mukaan ja, ja sitä, että pitäisi löytää tapa nopeuttaa sitä viivettä, joka kuluu ennen kuin tähän itse varsinaiseen työhön lähdetään. Myös tämä bonushanke on hyvä asia ja sen taustallahan on EUn Itämeri-strategia ja meidän Euroopan parlamentissa on hyvä olla tietoisia siitä, että EUn Itämeri-strategia on ylipäätänsä Euroopan parlamentin aloite. Ja olen iloinen siitä, että Ruotsi puheenjohtajakaudellaan oli aktiivinen tämän asian edistämisessä. Tässä ei ole mielestäni kovin suuria eh, sisällöllisiä eh, erimielisyyksiä. Eh, yksi menettelytavallinen keskeinen erimielisyys on, tai ongelma on tämä, josta esittelijä jo mainitsi, tämä common pot tai virtual common pot asia. Itse vähän kyynisesti epäilen, että ainakin osassa jäsenmaita nämä argumentit siitä, että että tämä aito common pot olisi eh, jäsenmaan oman lainsäädännön näkökulmasta laiton, eivät ehkä kestä eh, tiukkaa tarkastelua, mutta tämä on kuitenkin realiteetti, että huomattava joukko jäsenmaita lähtee tästä asenteesta, joten <clears throat> tässä on nyt joku eh, <clears throat> käytännöllinen toimiva tapa löydettävä mielestäni pitäisi kuitenkin selvittää, onko silloin, onko mahdollista saada tälle rahoitukselle yhteiset menettelysäännöt niissäkin tapauksissa, jolloin sovelletaan tätä Virtual Common Pot-menettelyä, jotta sitten käytännön toiminta ei mutkistuisi sen takia, että, että toisia koskevat ähm, EUn yhteiset säännöt ja sitten huomattavaa osaa jäsenmaita koskevat sitten kansalliset äh, säännöt, jotka ovat äh, ähm, kukin kansallisista säännöistä sisältää sitten omia erikoisuuksiaan. Että <clears throat> jos tätä asiaa voisi virtaviivaistaa siitä huolimatta, että, että toimitaan tällä common pot äh, ja sitten Eh, yhdistettynä Virtual Common Pot, eh, niin eh, se olisi hyvä asia. Ja viimeisenä pointtina, hyvät kollegat, Ympäristövaliokunta keskustelee myös tänään aamupäivällä lausunnostaan tästä asiasta ja on hyvin todennäköistä, että ympäristövaliokunnasta on tulossa ehdotuksia, jotka täsmentävät ja, ja vahvistavat tämän ohjelman ympäristöpainotusta ja toivon, että ITRE-valiokunta tukee tätä lähestymistapaa, koska tässä taustallahan on se fakta, että Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä, mitä ehkä tarpeeksi moni Euroopassa ei tiedä. Meistä aika moni näyttää ajattelevan, että Pohjois-Euroopassa kaikki on hyvin organisoitua, ihmiset ovat lainkuuliaisia, ympäristö, ympäristön suojelu on korkealla tasolla ja tämän yleisen ajattelutavan pohjalta on ehkä vaikea ymmärtää, että kuitenkin on fakta, että Itämeri on yksi maailman saastuneimpia meriä. Ja se on kuitenkin lähestulkoon EUn sisämeri, kuten raportööri raporttiluonnoksessaan toteaa ja, ja on kerta kaikkiaan EUn kunnia-asia, että Itämeren ympäristön tilaa saadaan kohennettua. Kiitos. Danke sehr, Herr Balcitis. Kiitoksia sitten herra, herra Balčytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin Kiitän esittelijää tästä kattavasta mietinnöstä. Se kuvastaa sitä keskustelua, jota olemme käyneet täällä valiokunnassa. Haluaisin ottaa esille useita kysymyksiä. Ensinnäkin rahoitus. Tarkistus 19 antaa mahdollisuuden tällaiseen virtuaaliseen yhteisbudjettiin. Tämä on käytännöllinen, eh, käytännön ehdotus, mutta meidän täytyy luopua sanoista, joissa lukee, tai siis näistä termistä perustellut tapaukset. Meillä on myös tarkistus liittyen valiokunnan rooliin. ja, y- ja komission arviointi, jos tämä arviointi on kielteinen tai si- kestää liian pitkään, se saattaa lykätä ohjelmaa itsensä, koska jos tässä sanotaan, että komissio voi puuttua asiaan, on perusteltua, että kun ohjelma on päättynyt, niin komissiolla on roolinsa. Mitä sitten tulee Venäjän osallistumiseen, on itsestään selvää, että tämä ohjelma on tarkoitettu Itämeren valtioille ja yhteistyö Venäjän tiedemiesten kanssa on tarpeen ja välttämätöntä, mutta ehkä tämä liian avoin Venäjän federaation mukaan ottaminen tähän asiakirjaan saattaisi johtaa siihen, että joku ajattelee, että me emme täällä puhu kahdeksan EU-jäsenvaltion aloitteesta, vaan kyse on laajemmasta valtioiden piiristä. Meidän pitäisi vain puhua siitä, että kutsumme Venäjän osallistumaan yhteiseen ohjelmaan. Kiitoksia. Herzlichen kiitokset. Seuraavaksi kollega Odi. Monsieur le Président, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin omalta osaltani onnitella esittelijää tästä tärkeästä työstä. Muutama huomio. Tähän mietintöön liittyy kahdeksan tieteellisen yhteisön koordinointi jäsenvaltioissa, jotka osallistuvat tähän hankkeeseen EUn kanssa. Pohdin, pitäisikö ajatella sitä, että Euroopan unionilla on erityisintressi tähän asiaan näiden jäsenvaltioiden lisäksi. Muistan, että kun keskustelimme Eurovälimeri-hankkeesta, ja niin silloin, silloin äh, totesimme, että koko unioni oli poliittisesti sitoutunut hankkeeseen, ja ainoastaan nämä välimeren maat joten unionin pitäisi tässäkin näyttäytyä toimijana näiden jäsenvaltioiden yläpuolella. Haluaisin esittää lopuksi kysymyksen, kuinka näissä kahdeksassa jäsenvaltiossa e, enikin jäsenvaltiona, vaan valtioina. Täällä on puhuttu paljon Venäjästä, mutta Norja ei kuitenkaan mainita. Norja kuitenkin kuuluu Euroopan talousalueeseen. Eikö Norja pitäisi ottaa mukaan, vaikka Norja ei olekaan suoraan Itämerellä, mutta jos aina vertaan tätä Eurovälimeri-hankkeeseen, siihen otettiin mukaan myös Portugal esimerkiksi ja Mauritania, jotka eivät ole varsinaisesti välimerimaita. Eikö Norjakin voitaisi nyt tässä, tähän ottaa jollakin erityisellä tavalla mukaan? Minulle en vielä ehtinyt tutkimaan rahoituskysymyksiä, mutta meillä on suuri ongelma tutkimusohjelmissa, nimittäin sääntely on liian monimutkaista sitten komission tilintarkastuspalvelusta tulee palautuksia. Meidän pitäisi nyt laatia mahdollisimman yksinkertaiset säännöt, koska tiedemaailma alkaa olla aika ärsyyntynyt näistä eurooppalaisista kompastuskivistä. Merci beaucoup. Jetzt als Kiitoksia ja seuraavaksi sitten komission edustaja Hermati, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin yhtyä näihin kiitoksiin, jotka on osoitettu esittelijälle erittäin hienosta mietinnöstä. Haluaisin kiittää myös jäseniä osallistumisesta keskusteluun. Haluaisin lyhyesti muistuttaa teille komission kannasta koskien tiettyjä keskeisiä näkökohtia – Ensimmäinen koskee ohjelman strategista vaihetta. Kuten esittelijä totesi mietinnössään, tarkoituksena on laatia strateginen aikataulu. Mielestäni tälle strategiselle vaiheelle olisi omistettava riittävästi aikaa, koska tehtävät, joita bonusryhmälle annetaan tehtäväksi, ovat hyvin vaativia ja monimutkaisia. Olisi vältettävä tämän strategisen vaiheen supistamissa, supistamista ajassa, koska se varmastikin vaikuttaisi aloitteen laatuun. Haluaisin korostaa myös sitä, että strategiavaihetta ei voida pitää minkäänlaisena go, no-go-prosessina, vaan se on tietenkin vaihe, jonka aikana komissio pyrkii auttamaan bonusryhmää määrittelemään tutkimusohjelman ja jatkuvuus taataan strategiavaiheen ja toteutusvaiheen välillä. Sitten puheenjohtaja toisena kohtana rahoitustavasta tämä niin sanottu yhteisbudjetti, common pot, haluaisin vielä todeta, kuinka tiukkana komission tässä asiassa olemme sitä mieltä, että yhteisbudjetti on ainoa tapa ottaa huomioon vain Veltsenin mietinnön ehdotukset. Se koskee integraatiota Euroopan tasolla. Olemme sitä mieltä, että tämä on kaikkein yksinkertaisin tapa toteuttaa tämän aloitteen budjettia. Sen kautta voidaan myös antaa hyville tutkimusryhmille parhaat takuudet maksuista niin, että saadaan mukaan tutkijoita, saadaan, saadaan mukaan tutkijoita ja valtioista, joista on aika vähän käteisrahaa saatavissa, joten todella olen sitä mieltä, että yhteisbudjetista on pidettävä kiinni. Lopuksi vielä vähän inf- infrastruktuurista ja rahoituksesta. Komission tarkoituksena ei varmastikaan ole rajoittaa infrastruktuurien roolia tai niiden määrää tai laatua pikemminkin kysymyksessä on tasapaino ongelma infrastruktuuripanosten ja rahoit- käteisrahoituspanosten välillä. Tietenkin infrastruktuurit ovat tärkeitä, mutta meidän on saatava tasapaino näiden infrastruktuuripanosten ja tutkimusryhmien tukemisen välillä. Näin puheenjohtaja ja totesi, että täällä on oikeudellisia ongelmia koskien Venäjän täydellistä osallistumista, mutta kuten aikaisemminkin, Venäjä voi kyllä osallistua on voimassa olevien sääntöjen pohjalta, jotka ovat eh, seitsemännessä puiteohjelmassa. Norjan tilanne vähän erilainen, koska meillä on jo assosiaatiosopimus, joten eh, siinä venäläisten tutkijoiden osallistuminen on täysin mahdollista. No niin, puheenjohtaja, tältä pohjalta lähdemme tutkimaan tarkistuksia ajallansa. Meillä on erittäin rakentava lähestymistapa. Tulemme siitä käsin tutkimaan parlamentin ja neuvoston ehdotuksia. Kiitoksia. Bedanke mich herzlich. Sydämelliset kiitokset ja huomauttaisin vielä, että esittelijä haluaa vielä puheenvuoron. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän kommenteistaan ja heidän tuestaan. Olen samaa mieltä suurimman osan kommenteista kanssa ja aion ottaa ne huomioon ja tulemme vielä tapaamaan varjoesittelyiden kesken ja mm, katsomaan, että miten nämä asiat saadaan otettua mukaan. Norjasta olen samaa mieltä. Ja on erittäin tärkeää, että löydetään rakenne tällaisille hankille, joka toimii Välimerellä ja toimii Itämerellä. Ja että tämä rakenne on mahdollisimman samankaltainen ja että ollaan mahdollisimman tehokkaita ja keskittyneitä. Norja on jolla on hyvin korkeatasoista tutkimusta meriympäristöstä ja katsoa, miten voisimme ottaa tämän mukaan. Tähän mennessä Norja ei ole halunnut osallistua, se on ollut Norjan päätös, mutta itse asiassa Norjan parlamentin edustajia tulee käymään toimistollani niin tänään iltapäivällä, joten tulen ottamaan tämän asian heti esille heidän kanssaan. Sitten komission kommentit. Todella arvostan niitä ja Ramatin puheenvuoro jälkeen meidän pitäisi tämä lisätä tänne tekstiin ja ottaa huomioon myös tulevat keskustelut. Meidän pitäisi lisätä, että päätös ensimmäisen ja toisen vaiheen välillä ei ole tällainen no-go-päätös, vaan se on enemmänkin tällainen terveystarkastus, jota me kaikki tuemme. Ja on tärkeää, että laitamme sen kirjallisesti tänne, koska tiedeyhteisö on hyvin hermostunut, kun on kyse rahoituksesta. Me haluamme, että se osallistuu ja antaa parhaansa näiden hankkeiden suhteen. Jos tämän voimme tänne kirjata, niin olen erittäin tyytyväinen. Se on hyvä tulos tämänpäiväisistä keskusteluista. Sitten tästä yhteisbudjetista. Tämä on asia, joka otetaan käyttöön tutkimusohjelman aikana, ja tämä on aina vaikeaa. Jäsenvaltiot eivät ole sopeuttaneet lainsäädäntöä, ne tekevät sen toivottavasti kahdeksannessa puiteohjelmassa, kunhan siihen pääsemme. Meillä on vielä muutama vuosi aikaa sopeutua. Nyt meidän on vain tehtävä parhaamme eh, tässä tilanteessa, missä olemme nyt, koska haluamme, että kaikki osallistuvat jäsenvaltiot ovat mukana tässä ohjelmassa, pysyvät siinä ja että ne tekevät parhaansa, koska olen täysin samaa mieltä eh, edustaja Hassin kanssa siitä, että tilanne on todella vakava. Eli kun keskustelemme Saksan kanssa, niin meidän täytyy varmistaa, että Saksa voi osallistua ja meidän on löydettävä sanamuoto, joka ottaa tämän huomioon. Ja meidän tulisi mennä tämän virtuaalisen yhteisbudjetin suuntaan ja sanoa, että tuemme tätä periaatetta ja eurooppalaista lisäarvoa, mutta huomioimme myös toissijaisuusperiaatteen. Tämä, jos tämä on saatu ratkaistua kolmen ensimmäisen 169 ohjelman suhteen, niin sitten se pitäisi saada ratkaistua myös neljännen suhteen. Ja komissio tuolla nyökkäilee, joten tämä on hyvä ratkaisu. Sitten tutkimusinfrastruktuurista. Kyllä, meillä on ongelmia ja eroja osallistuvien jäsenvaltioiden välillä ja tietenkin me sen tiedämme. Meidän on tehtävä parhaamme, jotta voimme käyttää parhaita välineitä ja lisätä määrärahoja silloin, kun sitä tarvitaan standardimenettely tutkimusohjelmissa toimii itse asiassa aika hyvin, mitä tulee maksuihin ja muihin tukiin. Ja tätä samaa haluamme käyttää bonuksen suhteen. Venäjän kohdalla meillä on ongelmia. Tiedämme, että Eurooppa haluaa laajemman sopimuksen Venäjän kanssa, joka kattaa muitakin kysymyksiä kuin tutkimuksen ja kulttuurin, myöskin energian, joka on tälle valiokunnalle erittäin tärkeä aihe. Jos katsomme viimeistä bonushuippukokousta Helsingissä muutama viikko sitten, Venäjä piti tätä mahdollisuutena äh, tätä mahdollisuutta osallistua niin tärkeänä, että itse äh, Era Putin osallistui tähän ja teki Venäjän lupaukset. Joten tämä on tärkeä asia nähdä, että he asettavat bonusohjelman prioriteetiksi. Se on hyvä lähtökohta tulevaisuudelle. Meillä on nyt aikataulu ja etenemme niin nopeasti kuin mahdollista. Espanjan puheenjohtajavaltion täydellä tuella. Se sanoi, että se on valmis varmistamaan, että ensi viikon tutkimusneuvosto tulokset ovat niin hyvät kuin mahdollista ja että voimme sitten äänestää parlamentin täysistunnossa todennäköisesti kesäkuussa. Kiitoksia. Kiitokset. Ja tosiaan määräaikatarkistuksille on kolmas kolmatta. Näin tämä esityslistan kohta on tullut käsiteltyä ja voimme siirtyä kohtaan 13. Nimittäin mietintö komission vihreästä kirjasta biojätehuolto Euroopan unionissa. Kollega Charles Chichester on meidän esittelijämme. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen luottavainen sen suhteen, että ei ole merkityksellistä se, että tämä on kohta 13 esityslistalla, koska minä olen tässä lausunnonlaatija ja toivon, että tämä asia onnistuu eikä epäonnistu. Tämä on meidän lausuntomme ympäristövaliokunnalle komission tiedonannosta biojätehuollosta ja näissä ehdotuksissa, jotka olen luonnostellut tai me olemme luonnostelleet, keskitytään meidän toimialueeseemme, nimittäin biojätteen energiapotentiaaliin. Ja se on tekstin ydin. Tärkeä kysymys tässä on se, että me rohkaisemme tämän äh, resurssin käyttämiseen energiantuotannossa – osana EUn yleistä halua hyödyntää uusiutuvia energiamuotoja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Ja jos en näin sanoa, niin myöskin var- vahvistaa energiahuollon varmuutta, koska biomassa on kotimainen tai EUn sisäinen luonnonvara. Tässä ei varmaankaan ole kovinkaan paljon ristiriittoja aiheuttavia kysymyksiä, mutta mielelläni kuulisin kollegojen eh, mielipiteitä, jos niitä on, mutta toivon, että se mitä olemme täällä sanoneet välittää kyllä meidän mielipiteemme ystävillemme ympäristövaliokunnassa. Ja jos minun täytyisi jo nostaa täältä esiin muutamia erityisen tärkeitä kohtia, niin mielestäni kohdat 7 ja 8 ovat varmaankin erittäin tärkeitä. Kohdassa 7 puhutaan sähköverkkoon pääsystä jätteitä hyödyntäville laitoksille ja kohta kahdeksan käsittelee sitä, että on pidettävä kaikki tekniset vaihtoehdot avoimina. Tässä on vielä paljon mahdollisuuksia innovoinnille ja teknologian kehittämiselle ja tätä kautta myös työpaikkojen luomiselle. Puheenjohtaja, tässä varmaan kaikki minun osaltani. Kiitoksia. Kiitos, kollega Van Bremt. Dank u wel, voorzitter. Um, en dank u aan de rapporteur um, voor... Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijää tästä mietinnöstä. Täällä on asioita, joita todella voimme tukea. Haluaisin sanoa tästä erityisesti kaksi asiaa. Tämä on tärkeä ehdotus komissiolta, energia- ja teollisuusosastolta. Haluaisin korostaa asiaa, joka liittyy hyvin jakautuneeseen näkemykseen, nimittäin e, jätteiden hierarkia, niin kuin sitä kutsumme. Tässä on, ensin on ennaltaehkäisy, sitten kierrättäminen, uudelleenkäyttö ja sitten jätteiden käsittely ja energian talteenotto viimeisenä vaiheena ja, ja kaatopaikat aivan viimeisenä kun ajatellaan orgaanista jätettä, monis, monissa jäsenvaltioissa olisi pyrittävä siihen, että jät, jät, erityyppisiä jätteitä lajiteltaisiin. Elintarviketeollisuudesta tulevat jätteet esimerkiksi otettaisiin erikseen. Pyrkimyksenä on parantaa jätteiden lajittelua niin, että jätteet olisivat parempi laatuisia. Kompostoinnin kautta voidaan myös saada vielä energiaa ja biokaasua talteen. Nämä ovat tärkeitä seikkoja. Tuemme siis esittelijän näkökohtaa, kun hän puhuu energian tälteen otosta. Sitten on toinen asia, jota haluaisin korostaa esittelijä ei ehkä ole aivan yhtä mieltä tästä. Nimittäin haluaisin kysyä komissiolta, voisiko se saada aikaan erityisen, erityisiä suuntaviivoja orgaanisia jätteitä varten niin, että tulevaisuudessa voitaisiin orgaanista jätteitä kerätä paremmin jäsenvaltioissa tarvittaisiin direktiivi, jossa olisi erityisot tavoitteet orgaanista jätettä varten. Se olisi tärkeää, erityisesti niin, että taattaisiin samat olosuhteet kaikkiin jäsenvaltioihin. Joidenkin jäsenvaltioiden on tehtävä suuria investointeja, jotta näiden jätteiden kerääminen ja käsitteleminen olisi mahdollista pitäisin erittäin tärkeänä, että meillä on yhteiset pelisäännöt erityisesti myös ajatellen uusia jäsenvaltioita. Ja kun ajatellaan jätepuitedirektiiviä minun mielestäni, tähän tavoitteeseen ei vielä ole päästy ja siksi tarkistus, jonka varmasti tulen tekemään vetoa juuri komissioon, jotta saataisiin oma direktiivi. Bedanke mich für die Hinweise. Darf fragen, ob die Kommission noch das Wort ergreifen möchte. Kiitoksia. Nyt Kysyisin, kuka komission edustajista haluaisi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, Monsieur le Président. Euh, bon, pas beaucoup de réactions par rapport. Puheenjohtaja puitedirektiiviin ja jätehierarkiaan ei juurikaan kommentoitu. Se on selkeästi vahvistettu puitedirektiivissä ja, todellakin ennaltaehkäisy ja kierrättäminen, uudelleenkäyttö, energiatalteenotto ovat ensin ja sitten ihan lopuksi vasta kaatopaikat. Tämä hierarkia todella vahvistettiin juuri äänestetyssä ja hyväksytyssä puitedirektiivissä. Tämä on aivan selvä juttu. Sitten toinen asia, tarvitaanko erityisdirektiivi tai tarkistuksia tai muutoksia puitedirektiiviin? No, niin kuin tiedätte, tai kerron sen nyt, olemme juuri tehneet vaikutusten arvioinnin koskien eri mahdollisuuksia käyttää biojätteitä, aivan kuten puitedirektiivissä ja vihreässä paperissa todettiin. Nyt analysoimme erilaisia mahdollisuuksia ja tutkimme eri mm, oikeudellisten välineiden hyviä ja huolia, huonoja puolia, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Meillä ei ole vielä selkeää kantaa tähän, mutta vaikutusten arviointi on juuri loppusuoralla ja siinä pohditaan eri oikeudellisten välineiden hyviä ja huonoja puolia. Gut, bedankt. Hyvä. Kiitän. Ja Charles saa vielä loppupuheenvuoron. Ole hyvä. Yes, thank you, Chairman. If I, if I may... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Jos saan, niin vastaan eh, siihen, että täällä pyydettiin erillistä eh, erityistä direktiiviä eh, tällä alalla. Olen iloinen siitä, että komissio pohtii sitä vielä, koska minun mielestäni on tärkeää, että sitä vielä pohditaan, mutta ehkä meidän pitäisi kuitenkin edetä varovaisesti. Omasta kokemuksestani Lounais-Englannissa, jossa nyt jaamme jätteemme, lajittelemme jätteemme ja erilaisia lajittelujärjestelmiä on otettu käyttöön Äh, esimerkiksi, että kerätään biojätteet kahden viikon välein nyt äh, meidän paikallisviranomaiset ovat ryhtyneet keräämään äh, tätä biojätettä viikkotain, koska muuten siitä saattaa syntyä terveysongelmia, jos biojäte mätänee viikkokausia vaarana on, että jos luomme lainsäädäntöä ja otamme lainsäädännön soveltamisalaan kaiken biojätteen mukaan, niin äh, aiheuttaisimme enemmän ongelmia kuin ratkaisisimme niitä, koska me haluaisimme, haluamme, että ihmiset äh, pienimuotoisesti kompostoisivat ja kierrättäisivät biojätteitä takaisin maaperään. Ja jos luomme järjestelmä, joka kattaa kaiken biojätteen, niin silloin vaarana on liiallinen lainsäädäntö. Olen siis hiukan varovainen tämän asian suhteen. Hyväksyn jätehierarkian, mutta olen sitä mieltä, että se jäte, jota emme voi ennaltaehkäistä tai kierrättää tai käyttää uudelleen, niin meidän tulisi käyttää sitä luonnonvarana ja hyödyntää sitä energiantuotannossa samalla kun käsittelemme sitä. Mutta odotan kovasti tarkistusta vielä täällä niin, että voimme keskustella tästä. En vastusta sitä. En ole kyllä myöskään innostuneesti sen puolesta. Äh, aikataulu, puheenjohtaja? Tja, 17. kolmatta määräaika tarkistusten jättämiselle. Eikö? Onko sitä muutettu? määräaika tarkistusten jättämiselle onkin jo tällä viikolla, siis 25. helmikuuta kello 12. Ja äänestys toimitetaan 18. maaliskuuta. No niin, kiitoksia. Ei muita puheenvuoropyyntöjä. Näin tämän aamupäivän kokous on sattu päätökseen ja iloisissa merkeissä jatketaan iltapäivällä. Kiitos.